sen jälkeen eh, edustaja De Camposin mietintö sisämarkkinat eurooppalaisia varten ja sitten yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat, edustaja Vusuan mietintö ja sen jälkeen komission julkilausuma julkisista hankinnoista. Toivotan komissaari Michel Barnier tervetulleeksi. Ja toivotan myös neuvoston puheen johtaja valtion edustajan tervetulleeksi. Esittelijät saavat ensimmäiseksi puheenvuoron. Rouva Kalniette ensimmäisenä, olkaa hyvä. Madame Kalniete. Oh. Sorry, I, I had... Olen pahoillani, tässä oli tulkauksen kanssa ongelmia ja meni ohi vähän teidän sananne. Kungs, komissaar Kungs, runājot par vienoto, vienoto... Arvoisa puhemies, komission jäsen, jos me haluamme elvyttää yhteisiä markkinoita, niin me tarvitsemme johtajuutta korkealla tasolla. Tämä on äärimmäisen tärkeää. komission äh, puheenjohtaja äh, täytyisi edistää, edistää markkinoiden konsolidointia. Muuten me emme pysty käyttämään hyväksi ajatuksiamme sen suhteen, miten saamme aikaiseksi taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja ja miten pystymme parantamaan maailmanlaajuista kilpailukykyä. Siitä syystä me vaadimmekin tässä päätöslauselmassa, että komissio ja jäsenvaltiot ottaisivat vastuuta, mitä lainsäädäntöön ja politiikkaan tulee, jotta me voisimme edistää sisämarkkinoita. Näissä mietinnöissä annetaan selkeitä merkkejä sen suhteen, mitä me odotamme komissiolta. Tässä ehkä tärkeimmät. Me tarvitsemme yhteiset digitaaliset markkinat, tekijänoikeudet täytyy ottaa huomioon, ihmisten vapaa liikkuvuus täytyy ottaa huomioon ja palvelumarkkinat täytyy ottaa myös huomioon. Mitä hallintoon tulee, niin haluaisin painottaa tässä ennen kaikkea neljä kohtaa. Ennen kaikkea se, että täytyisi myös saattaa sisämarkkinasäädökset kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä täytyy kiinnittää erityisesti huomiota jäsenvaltioihin, mutta komission täytyy myös valvoa sitä. Sitten protektionismia vastaan täytyy taistella, koska muuten se tulee hajoittamaan sisämarkkinat pieniin palasiin ja meidän kilpailukykymme heikkenee. Sanktiokustannuksia pitäisi pystyä vähentämään. Me olemme ehdottaneet tässä käytännönläheisiä askeleita. Ensinnäkin tarvitsemme tehokkaita, yksinkertaisia kannemenettelyjä. Sitten e-governance on tärkeä kysymys. Ja neljäs suuri kysymys sitten vielä on se, että kansalliset intressiryhmät sidotaan meidän poliittisiin toimiin, aivan niin kuin Lissabonin sopimuksessa on otettu esille. Lopuksi, herra puhemies, minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän aktiivisesta yhteistyöstään. Ja minä toivon, että me tänään suuremmalla, suurella enemmistöllä tulemme hyväksymään tämän päätöslauselman, jotta kautta me voimme estää sisämarkkinoiden hallinnointia. Työtä täytyy jatkaa jotta sisämarkkinasta tulisi Euroopan kasvun moottori. Kiitos. And, um, now, uh... Kiitos hyvin pidetystä puheesta ja sitä arvoin Correira de Campos seuraavaksi. President. Eh, senhor Comissário Barnier, senhoras e senhores, caros colegas. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentti vastasi komission pyytöön niiden toimenpiteiden eh, käynnistämiseksi, jotka vaikuttavat yhtenäismarkkinoihin. Ja nyt meillä on tämä asiakirja, josta me myös äänestämme. Meillä oli ehdotuksia, jotka tulivat ryhmiltä ja siinä tarvitaan kriteereiden määrittelemistä – Ensinnäkin meillä on viisi prioriteettia. Ensinnäkin pitää lisätä kansalaisten liikkuvuutta ammattipätevyyksien osalta. Lisäksi täytyy edistää eurooppalaista liikkuvuutta työmarkkinoilla. Lisäksi pitää kolmansien maiden tuontia valvoa, jotta voidaan tuotteiden turvallisuutta valvoa paremmin. Kolmantena sitten Roaming um, on 2015 vuoteen saakka mä, ähm, kontrolloitu. Sitten lisäksi tarvitaan vertailtavuutta ja avoimuutta tuotteiden osalla, osalta. Lisäksi eläkeetujen siirtäminen on asia, johon pitää myös kiinnittää huomiota. On paljon vaikeampi saada aikaan sopimuksia liittyen työuupumukseen. Haluan yhtyä siihen, mitä Mario Monti on sanonut kertomuksessaan. Pitää myös vastata kansalaisten huolenaiheisiin ja tässä tähän asiakirjaan liittyvä ehdotus on hyväksytty viime vuoden toukokuussa. Lisäksi meillä on kaksi erillistä mietintöä ja sisämarkkinavaliokunta on tehnyt voimakkaasti työtä, mutta tarvitaan toimia, jotka liittyvät yritysten ja kansalaisten yhteistoimintaan, jotta saadaan aikaan konkreettisia saavutuksia. Ja tämä täytyy tehdä älykkäällä ja kestävällä tavalla. Kyseisillä markkinoilla täytyy kansalaisten tilanne laittaa keskiön. Eurooppa 2020 ja innovaation Eurooppa ovat hankkeita, jotka täytyy ottaa huomioon, jotta emme unohda ajatusta, joka liittyy yhtenäismarkkinoiden aktivoimiseen. Näiden markkinoiden täytyy olla yhtenäiset kansalaisten kannalta. Jos ajatellaan näitä materiaaleja, ensinnäkin näiden tavoitteiden pitää vastata kansalaisten oikeuksiin, pitää eurooppalaisten oikeudet taata kattavalla tavalla, jotta markkinoiden toiminta ei heikennä kansalaisten tilannetta. Lisäksi direktiivin tarkistaminen, joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin, on asia, joka pitää muistaa. Lisäksi sosiaaliset oikeudet ja yleiset talousintressit on myös pyrittävä takaamaan. Lisäksi julkisten palveluiden muuttaminen siten, että pyritään välttämään monopoli- tai harvainvaltatilannetta. Nämä ehdotukset ovat hyviä markkinoiden toimivuuden kannalta, mutta tietyt perusoikeudet on kuitenkin taattava ja solidaarisuus on yksi niistä. Tässä on tiettyjä oikeistoryhmien epäilyksiä ja vastustusta. He eivät hyväksy näitä kohtia, jotka liittyvät tähän lainsäädäntöön. Meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia välineitä. Minun ryhmäni äänesti tyhjää näiden kolmen mietinnön kokonaisäänestyksessä valiokunnassa, koska näissä kysymyksissä, näissä kohdissa ei ole otettu riittävästi huomioon sosiaalista ulottuvuutta. Konsensus saatiin aikaan tiettyjen pehmennysten ja pyöristysten kautta. Ja kaikki poliittiset ryhmät osallistuivat tähän työhön ja 276 tarkistusta jätettiin. Harbor ja Turunen olivat varjo esittelijöinä ja haluan kiittää heitä, kiittää heitä hyvin rakentavasta kritiikistä, jota he esittivät Kiitokset myös Malcolm Harbourille erityisesti, koska hänen asenteensa oli hyvin jalomielinen ja hyvin rakentava. Ja tämä johti todellakin monen kuukauden yhteistyöhön. Kiitokset. Kiitos, saitte jopa kuusi minuuttia. Että lopussa teille jää sitten vielä yksi minuutti kommenttia varten. Tämä koskee myös herra Christian Silvio Bussoitaa. Teillä on kuusi minuuttia kaiken kaikkiaan. Neljä minuuttia ja lopussa kaksi minuuttia, kiitos. Mr. President. Monsieur le Président, monsieur... Herra puhemies, hyvä komission jäsen, sisämarkkinat ovat erittäin tärkeä saavutus Euroopan unionissa. Me voimme kaikki olla ylpeitä siitä. Minä uskon, että ei ole liioiteltua sanoa, että sisämarkkinat ovat eurooppalaisen rakentamisen ytimessä. Sisämarkkinat ovat osoittaneet ajan myötä etunsa kuluttajille mutta myös eurooppalaisille yrityksille. Se on johtanut taloudelliseen kasvuun. Kuitenkin viime aikoina on pystytty huomaamaan, että markkinoilla on väsymystä. Me tarvitsemmekin uutta nostetta sisämarkkinoilla. Me tarvitsemme uutta luottamusta sisämarkkinoihin myös kansalaisten parissa. Me tarvitsemme uuden alun. Arvostan kovasti työtä, jota komissio on tehnyt tähän suuntaan ja erityisesti sitä työtä, jota komission jäsen Barnier on tehnyt. Haluaisin kiittää häntä vielä kerran hänen vahvasta sitoutumisestaan tähän ponnisteluun saada sisämarkkinat uudelleen vauhtiin. Komissio on antanut meille hyvin kunnianhimoisen ohjelman ja samalla se on realistinen ja tarpeellinen, jotta saadaan vauhtia markkinoihin. Minä olen vakuuttunut siitä, että Tämän myötä sisämarkkinat ovat aktiivisempia myös kansalaisten yritysten silmissä. Näin saadaan enempää, enemmän tehokkuutta ylipäätään sen toiminnassa. Hyvät kollegat, omassa mietinnössäni ei ollut helppo tehtävä, se oli kunnianhimoinen, koska meidän piti löytää yhteisymmärrys näistä vahvoista sisämarkkinoista, jotka johtaisivat jatkossa kasvuun ja ennen kaikkea vastaisivat kansalaistemme odotuksia tai yritysten odotuksia. Pitäisikö innovaatio korostaa tai mitä pitäisi tehdä puolestaan teollisten tekijänoikeuksien parissa? Mitä verotoimenpiteitä tarvittaisiin sisämarkkinoiden edistämiseksi ja yhtä lailla kunnioittaa kuitenkin jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta? Keskustelujen pohjalta ja monien panosten jälkeen, joista haluaisin kiittää kaikkia varjosittelijöitä tai lausuntojen valmistelijoita ja muitakin kollegoita, jotka ovat tyköauttaneet, onnistuimme yksilöimään viisi painopistettä, jotka on täytäntöön pantava välittömästi. Ensimmäiseksi me viittaamme innovaatioiden ja luovuuden tukemiseksi yhtenäismarkkinoilla. Se on tärkeää ja olennaista, jos haluamme vahvempaa jatkuvaa kasvua. Eurooppalaisen patentin luominen tai riidanratkaisujärjestelmän luominen, kaikki tämä on jo käynnissä, tai myös tekijänoikeuksien hallinta ovat kaikki erittäin tärkeässä asemassa. Jos me haluamme innovaatioita, me tarvitsemme myös ratkaisuja niiden rahoittamiseksi. Pitkän aikavälin sijoituksia, puitteet sen helpottamiseksi, että voidaan saada myös riskipääomaa sijoitettua tehokkaasti innovaatioihin. Me voidaan käyttää myös eurovelkakirjalainoja, jotta voidaan perusrakenteihin, esimerkiksi energian ja televiestinnän alalla sijoittaa. Kolmas painopiste. Se, että yhteismarkkinat noudattavat myös meidän digitaalista asialistaamme, mukaan lukien sähköinen kaupankäynti. Tämä edellyttää toimenpiteitä, joita voidaan edistää kuluttajien ja yrittäjien luottamusta sähköisen kaupankäyntiin, kuten muun muassa torjumme piratismia, väärennöksiä tai ongelmia rajan toiminnassa. Neljäs painopiste pyrkii puolestaan saattamaan sisämarkkinat paremmaksi ympäristöksi pk koska ovat erittäin tärkeä talouskasvussa tai työpaikkojen luomisessa. He tarvitsevat enemmän myös pääomia, tarvitsemme verotoimenpiteitä, muun muassa yhteisen konsolidoidun yritysveropohjan ja alv vähemmän hallinnollista taakkaa. Kaikki tämä rohkaisisi yrityksiä myös toimimaan rajat ylittävästi. Sitten julkisten hankinnan menettely täytyy rationalisoida ja niitä täytyy yksinkertaistaa, jotta pk-yritykset voivat paremmin osallistua menettelyihin. Niitä pitäisi paremmin käyttää fiksulla ja kestävällä ja osallistavalla tavalla kasvussa. Kiitoksia puhemies. E, dziękuję. E, teraz poproszę o zabranie głosu w imieniu komisji pana komisarza... Kiitos. Ja sitten seuraavaksi komissaari Barnier, Kiitoksia puhemies. Arvoisat edustajat, nyt on käsillä hetki, joka on todellakin tärkeä tässä työssä, johon olemme yhdessä sitoutuneet, kun tarkastellaan kattavalla ja selkeällä tavalla – sisämarkkinoita Mario Montin työn pohjalta ja Greshin mietinnön pohjalta, joka suurella enemmistöllä hyväksyttiin. Ja nyt on se hetki, jolloin kun kuuntelemme kansalaisia kussakin maassa, on siis hetki todellakin katsoa kohti horisonttia kasvun, työn ja sosiaalisen kohesion kannalta. Mitkä sitten ovat ne termit, jotka, tuleva, jotka lähtevät Brysselistä ja Strasbourgista kohti kansalaisia? Ne ovat ö, usein sitovia ja hankalia termejä. Puhutaan sääntelystä, ja sehän on minun työtäni, hallinnosta, hallintotavasta, valvonnasta, leikkaamisesta takauksista ja veloista. Nämä ovat tärkeitä ja tarpeellisia sanoja, mutta ne ovat sitovia ja hankalia sanoja. Minusta näihin pitäisi lisätä joitakin muita termejä ja toimia, jotta voidaan kasvattaa luottamusta eurooppalaiseen hankkeeseen. Ja näin voisimme käyttää niitä yhdessä ja haastata yhdessä tähän globaalistumisen haasteeseen. Tässä tärkein sisältö ja syy työllemme. Haluan kiittää henkilökohtaisesti kolmea esittelijää, jotka ovat juuri käyttäneet puheenvuoron. Herra Korea de Campos, Rova Calniette ja herra Busoi ovat tehneet tehokkaasti työtä ja ovat lyhyessä ajassa tehneet yhteistyötä 11 valiokunnan kanssa ja kiitän heidän tehtävästään eri poliittisten ryhmien välisenä koordinaattorina. Mm, he ovat tehneet todellakin paljon yhteistyötä ja kun ajatellaan kaikkia näitä moninaisia aiheita, niin tämä on ollut suuri työ. Nyt näiden mietintöjen kautta annetaan toimielimille hyvin selkeä viesti. Se on viesti, joka menee myös yrityksille ja kansalaisille. Monti-kertomuksen ja Greshin mietinnön linjan suuntaisesti. Tässä on ollut yhteistyötä 12 kollegan kanssa sisämarkkinoiden, yhteismarkkinoiden käynnistämisestä. Tarvitaan muutoksia, jotka ovat rakenteellisia, jotta voidaan antaa näille markkinoille uutta puhtia ja uutta kasvua. Haluan muistuttaa, että näillä suurilla markkinoilla – joka on ensimmäinen vaihe poliittisessa eurooppalaisessa hankkeessa. 60 prosenttia vienneistä menee 26 muuhun maahan. Eli useimmat, 60 prosenttia viennistä menee aina lähelle, eli näihin naapurimaihin. Ja Tällä tavalla meidän täytyy ottaa tämäkin huomioon, kun haluamme lisää kasvua. Ja miten sitten tämä yhtenäismarkkinoinen toimenpidepaketti on syntynyt? Meillä oli 50 ehdotusta, jotka ovat kirjattu tähän vihreään, äh, tähän pieneen siniseen kirjaan ja se on jaettu kaikille kansallisille parlamentille, AY-tahoille ja ammattiryhmille, jotka ovat ähm, keskeisiä ja keskustelua on syntynyt jotta voitiin valita näiden ehdotuksien joukosta ne, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia, jotta voidaan parantaa yritysten ja kansalaisten elämää. Ja tällä tavalla nimenomaan ensi viikon keskiviikkona komissio keskustelee yhtenäismarkkinoiden toimenpidepaketista ja ennen kuin ryhdymme toimiin, otamme huomioon nämä keskustelut, jotka käydään täällä tänään jotta voidaan voittaa kilpailu kilpailukyvyn ja kasvun alalla kaikki osaset ovat tärkeitä, kaikki yritykset ja kansalaiset ovat ja alueet ovat tarpeen. Ja se selittää myös yhtenäisasiakirjaa ja yhtenäismarkkinoiden syntyä. Tämä johtaa aina Jacques Delorsin aikoihin, koska todellakin haluttiin luoda koheesiopolitiikkaa, jotta ne alueet, jotka olivat jäljessä, olisivat myös mukana tässä kilpailukyvyn ja kasvun kilpailussa ja taistelussa. Siihen haluttiin ottaa myös kaikki äärialueet ja ultraperiferiset alueet mukaan. Kaikki osa-alueet ja palaset ovat tarpeen. Ja tällä tavalla voimme mennä eteenpäin. PK-yritysten yritysten osalta täytyy katsoa rahoitusta, kun ajatellaan monimutkaisia kysymyksiä. Jos ajatellaan elektroniikkakauppaa, siellä tarvitaan tiettyjä erityistoimia. Kullakin alueella, kullakin kansalaisella ja kullakin yrityksellä on oma tehtävänsä. Me olemme kaikki jokapäiväisessä elämässämme tuotteiden käyttäjiä, säästäjiä, kuluttajia, työntekijöitä, taiteilijoita, käsityöläisiä ja tavoite on, että liikkuvuutta edistetään ja että ammattipätevyydet ja sosiaaliset oikeudet otetaan huomioon, että niitä kunnioitetaan silloin, kun halutaan tuottaa laadukkaita palveluja. Ja kun ostetaan internetin kautta tuotteita tai muuten, halutaan varmistaa se, että tilanne on ongelmaton. Tällä tavalla pyrimme vaikuttamaan siihen, että markkinat toimivat paremmin. Ja mikä nyt on sitten seuraava vaihe tämän keskustelun jälkeen? 25.–26. maaliskuuta neuvosto otti tyytyväisenä vastaan tämän sitoumuksen, joka, jonka, johon olemme kaikki ryhtyneet. He halusivat, että me valitsemme tiettyjä prioriteetteja ja niinpä viime viikolla tehdyn työn pohjasta voin komissiolle antaa ehdotuksen ja pyytää 12 avainkohtaa, vipua, joiden kautta yhtenäismarkkinat voivat toimia paremmin. Esimerkiksi liikkuvuus, pienten yritysten rahoitus, verotuskysymykset, julkiset palvelut, sosiaalinen koheesio, kaikki nämä osa-alueet tai nämä vivut antavat tai niistä kehitetään tiettyjä avaintoimintoja, jotka toivottavasti ovat sitten tehokkaita kansalaisten kannalta. Ja kahden vuoden sisällä mm, sitten katsotaan, mitkä tulokset ovat, ja sitten voidaan 2001 ja 2012 ovat tärkeitä vuosia. 2012 on yhtenäisasiakirjan 10-vuotis syntymäpäivä tai merkkipäivä. Ja toivomme, että se ei ole mitenkään melankolinen tai nostalginen päivä, vaan sen täytyy olla kasvun kannalta ähm, dynaaminen merkkipäivä. Ja silloin voimme juhlia tätä yhtenäismarkkina yhtenäisasiakirjaa hyvällä mielellä. Mutta nämä 12 äh, osa-aluetta eivät ole mitenkään äh, poissulkevia. Me olemme ottaneet myös mukaan muita ehdotuksia, jotka etenevät samanaikaisesti, mutta nämä 12 avainaluetta ovat kuitenkin myös jollakin tavalla symbolisia toiminnan kannalta. Parlamentti tekee omaa työntänsä, komissio tekee omaansa ja neuvosto tekee tässä työtä ja pyrimme kesä-heinäkuussa vielä sitoudumme antamaan tämän uuden asiakirjan. Ja haluaisin ottaa joitakin seikkoja nyt esille siinä, miten tässä, mitä tässä yhtenäisasiakirjassa on. 17 prosenttia Euroopan taloudesta on julkis, julkista taloutta. Ja kuten Buzoin mietintökin korostaa, niin siellä on neljä ikään kuin työhanketta, johon sitoudumme julkisten hankintojen kannalta. Ensinnäkin 2004 direktiivi tarkistetaan, jotta voidaan taata julkisten rahastojen optimaalinen käyttö. Sillä tavalla voidaan taata, että tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja siellä on vähemmän byrokratia. Lisäksi haluan yksinkertaistaa menettelytapoja, tehdä niistä joustavampia ja katsoa, miten ne voisivat olla pienille alueille ja pienille yksiköille joustavampia ja helpompia käyttää. Lisäksi haluamme helpottaa mahdollisuutta päästä julkisille markkinoille, erityisesti PK-sektorin osalta haluamme myös rohkaista kuten myös herra Harbour on toivonut, että ostot olisivat vastuullisempia, vihreämpiä ja ekologisempia, ja jotta niissä suosittaisiin e, innovaatiota ja sosiaalista osallistamista. Nämä asiat täytyisi laittaa tasapainoisiin ja yksinkertaisien sääntöjen muotoon. Olemme kuulleet hyvin paljon eri osapuolia kentällä. Meillä on myös vihreä kirja ja meillä on operatiivisia ehdotuksia. Kaikki tämä kirjataan lainsäädäntöön ja komissio tekee alakohtaista työtä myös julkisten hankintojen kannalta, osalta. Ja tämä on myös EU 2020 strategian mukainen. Siellä on otettu huomioon ekologiset näkökulmat ja tässä teen yhteistyötä komission kollegojen kanssa. Haluamme myös suosia hank- ostohankkeita ennen, jotka ovat esikaupallistamisvaiheessa, jotka ovat siis vasta alulla. Sitten toinen työmaa-alue Siellä halutaan modernisoida julkisia äm, hankintoja. Toimiluvat ovat siellä keskeinen asema ja katsotaan myös julkisten palvelujen ä, äh, toimitusta. 60 prosenttia äh, yksityisten äh, yritysten toiminnasta tapahtuu toimilupien kautta ja tiettyä lainsäädäntöä vielä puuttuu tältä alalta, vaikka tietyt yleiset periaatteet ovatkin olemassa, niin tiettyä juridista varmuutta puuttuu. Ja 24 tuomiota on tullut viime vuosina tuomioistuimelta. Minä haluaisin, että tähän tulisi tällaiset kevyet puitteet ja siellä oli selkeä pohja, joka ei aseta kyseenalaiseksi kansallista lainsäädäntöä silloin, kun se toimii hyvin. Emme halua näille yhteisöille mitään raskasta byrokraattista taakkaa. Tiedän, että tässä on keskusteluissa esiintynyt epäilyksiä ja olenkin vakuuttunut, että jos me punnitsemme näitä tavoitteita hyvin, asetamme ne hyvin, niin voimme hälventää näitä epäluuloja. Jos päätetään ulkoistaa tietyt palvelut, niin kuka voi silloin taata vähimmäissäännöt? Minusta on kyse siitä, että optimisoidaan julkisten varojen käyttö ja ja tietyt riskit, jotka liittyvät lahjontaan, voidaan tällä tavalla poistaa. Kun ajatellaan sitten yrityksiä silloin, kun me haluamme edistää sisämarkkinoita, kuka sitten haluaa näitä nimenomaan edistää toimilupien kanssa. Minulle tulee mieleen PK-yritykset, kun ajatellaan, että jos näitä ö, kilpailuja ei ole julkaistu, kuka voi niistä silloin saada tiedon. On kyse myös paremmasta sääntelystä, jonka täytyy olla paremmin täsmennettyä ja sillä tavalla se on myös vähemmän kallista. Voidaan myös välttää tiettyjä väärinkäytöksiä. Sitten eurooppalaiset puolustusmarkkinat. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa vuodesta 2009 saakka on tätä tehty ja nyt määräajat ovat hyvin lähellä. Joskus nämä korvaukset ovat eurooppalaisen oikeuden vastaisia ja tässä teen yhteistyötä komission jäsen Tajanin kanssa – ja 23. toukokuuta Brysselissä meillä on kokous, joka käsittelee tätä asiaa. Lisäksi kansainvälinen ulottuvuus on asia, joka on ottava huomioon julkisissa hankkeissa. Tavoite on selkeä. Täytyy saada yrityksillemme lisää mahdollisuuksia päästä markkinoille ja tämän täytyy tapahtua vastavuoroisuuden hengessä ja monin, mone, molemmin puolte, puoleisen kunnioituksen hengessä. Tällä tavalla kaikki osapuolet hyötyvät. Meidän täytyy myös toimia avoimella tavalla. Meillä on ongelmia, joista haluan muistuttaa. Tärkeimmät ö, kauppakumppanimme USA ja Japani, Kiina ö, eivät halua G20-yhteistyön puitteissa tai kahdenvälisissä suhteissa sitoutua näihin ja me pyrimme vielä käymään neuvotteluja, koska omat markkinamme ovat avoimet. Ne sitoumukset, jotka on tehty, ovat sellaisia, että niitä ei ole vielä transponoitu eurooppalaiseen oikeuteen ja tiettyjä vääristymiä sisämarkkinoilla on. Tänä päivänä eurooppalaiset yritykset ovat epätasapainoisessa tilanteessa, kun ajatellaan vaikka Puolan moottoriteitä, jos verrataan tilannetta ulkomaalaisiin yrityksiin, joilla on hyvin laajat mahdollisuudet päästä markkinoille ja omien yritystemme hankaluudet päästä markkinoille eh, tiettyjen suurten kauppakumppaneidemme kanssa ovat asia, joka täytyy ottaa huomioon ja niinpä me teemmekin tähän ehdotuksia, jotka ovat lainsäädännöllisiä. Niitä teen komission jäsenen de Huhtin kanssa. Ja nämä toimet antavat meille sellaista vipuvoimaa, jota tarvitsemme. Me puollamme avoimuutta, emmekä halua olla naiveja. Eurooppalaisille ostajalle täytyy tarjota – vankka ja selkeä juridinen pohja, jolta minkä pohjalta sitten voidaan toimia. Ja kaikista näistä toimista Euroopan unioni ei ole vielä täysin yksimielinen. Meidän täytyy asettaa yrityksemme realistiseen ja tasapuoliseen asemaan realistisella tavalla, mutta välttäen tiettyä naiviutta Tämän keskustelun pohjalta voimme päästä eteenpäin sisämarkkinoiden käynnistämisessä ja tässä, kuten sanoin, yhtenäismarkkinat ja yhtenäisasiakirja ovat olleet tärkeänä pohjana. Kiitokset. Komissaari. Kiitos, komissaari. Ja seuraavaksi sitten sitten neuvoston puolesta ministeri Kiöri. Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. Kuten täällä juuri sanottiin, niin Euroopan unioni tarvitsee veturin taloudelleen. Minä haluaisin muistuttaa teitä, että Unkarin puheenjohtajakauden alussa sanoimme hyvin selkeästi, että olemme täysin samaa mieltä. Ei ole riittävää, että me käsittelemme ainoastaan talouskriisiä, vaan meidän täytyy todellakin tehdä konkreettisia ehdotuksia. Meidän täytyy antaa jäsenvaltioille tapoja toimia, jotta me sitten tämän paketinkin äh, avulla voimme päästä yli talouskriisistä. Me haluamme pysyä kilpailukykyisinä ja tämä on mahdollista vain, jos luomme uusia työpaikkoja. Työpaikkojen luominen, tämä on kaikkein tärkeintä. Me tarvitsemme välineitä joilla me voimme päästä yli tästä ongelmasta. Ja olen vakuuttunut siitä, että sisämarkkinat ovat hyvä mahdollisuus edistyä tämän kysymyksen suhteen. Ja EUn 2020-strategia on varmasti myös hyvä väline. Mielestäni siis on erittäin hyvä, että komissio ja Euroopan parlamentti ovat tukeneet yhteisiä sisämarkkinoita. Me hyväksymme prioriteetit, joita on asetettu näissä mietinnöissä. Louis hän on jo laatinut yhden mietinnön. Se on ikään kuin ollut pohjana tälle keskustelulle. Sitä me tuemme myös. Nyt meillä on nämä kolme uutta mietintöä. Me käymme nyt tärkeää keskustelua ja toivottavasti me sitten saamme aikaiseksi aivan konkreettisia toimia. Herra Barnier hän sanoi, että me haluamme juhlistaa ikään kuin tätä merkkipäivää. Kilpailuneuvosto kokoontui maaliskuussa ja käsitteli kriteerejä, jotka ovat tärkeitä. Nämä ovat kriteerejä, joita sitten jäsenvaltioiden ja toimielinten täytyy käsitellä. Kaikki osapuolet ovat olleet innokkaasti mukana. Unkari puheenjohtajavaltiona on myös painottanut näitä kysymyksiä ja 30. päivä sitten vedetään langat yhteen ja tehdään johtopäätöksiä. Ehkä nyt vielä lyhyesti päivän, tämän päivän tilanteesta. Elämme talouskriisin aikoja kansalaiset eivät näe enää lisäarvoa, mitä sisämarkkinoihin tulee, eivätkä myöskään toimielimet. Herra Montihan on tämän jo ottanut esille, mutta sisämarkkinoiden täytyy toteuttaa juuri tällaisina aikoina, koska tätä kautta voidaan saada aikaiseksi kannustimia. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että meidän ei täytyisi olla pessimistejä meidän täytyy saattaa sisämarkkinat päätökseen. Erityisen tärkeää on, että kansalainen on tämän kaiken ytimessä. Edustajathan tämän jo ottivat esille ja Montin mietinnössä tätä on myös painotettu. Sisämarkkinat elävät vaikeita aikoja tällä hetkellä. Nyt täytyy katsoa, että Onko tämä väline, jotta, jolla voidaan palvella Euroopan kansalaisia vai ei? Meidän täytyy poistaa kaikki esteet, kun me saatamme sisämarkkinat päätökseen. Paljon kysymyksiä on vielä avoinna, mutta vastaukset riippuvat siitä, miten kaikki osapuolet ovat valmiita työskentelemään tämän asian eteen. Euroopan parlamentti tekee päätöksen tänään. Me käymme nyt juuri tätä keskustelua ja sitten huhtikuun puolessa välissä me tulemme työstämään tiedon annon. Tähän olette ottaneet tämän esille myös mietinnöissänne. Tämä on meillekin punainen lanka. Me luotamme siihen, että syntyy kumppanuuksia myös komission ja parlamentin kanssa niin, että me voimme ryhtyä toimiin, jotta me saamme saatettua sisämarkkinat päätökseen. Ja nyt haluaisin ottaa lyhyesti kantaa näihin kolmeen mietintöön, jotka meille on esitelty. Minä en nyt tietenkään voi mainita kaikkia yksityiskohtia. Puheenjohtajavaltiona olemme erittäin iloisia siitä, että sisämarkkinat on otettu taas takaisin esityslistalle. Me uskomme, että tämä sisämarkkinapaketti on hyvä asia. Meidän täytyy nyt tehdä oikeita päätöksiä ja tämä on varmasti myös neuvoston tehtävä. totta kai neuvoston esityslistasta päättää neuvosto ja sitten kuun loppupuolella tulemme käsittelemään tarkemmin näitä sisämarkkinakysymyksiä. Me haluamme kiittää parlamenttia tuesta ja laskemme tämän tuen varaan myös silloin, kun ryhdymme konkreettisiin toimiin. Me tiedämme kaikki erittäin hyvin, että me tarvitsemme yhtenäisiä sääntöjä. Se on myönteistä myös yrityksille ja haluaisinkin tässä yhteydessä kiittää parlamenttia yhteistyöstä, koska me haluamme tulevaisuudessa vielä vahvistaa tätä yhteistyötä. Sitten digitaalimarkkinat. Niitäkin tulisi tukea. Se vahvistaa yrityksiä ja meidän täytyy edistyä myös tämän kysymyksen suhteen sitten kansalaisten vapaa liikkuvuus. Tämä on myös äärimmäisen tärkeä aihe. Tässä yhteydessä on esitetty erinäisiä kysymyksiä ja uskon, että että me tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä EU-tasolla. Tämä on tärkeä tehtävä meille kaikille. Nämä kolme mietintöä, jotka meille on esitelty, pohjautuvat Creshin mietintöön ja niissä viitataan siihen, että on tärkeää, että kansalaiset ovat näiden kysymysten keskipisteessä. Komissio on ehdottanut toimia. On erinäisiä alueita, joita voitaisiin parantaa, kuten esimerkiksi Solvit-järjestelmä. Ja me uskomme, että varmastikin on mahdollista parantaa vielä kansalaisten oikeuksia, vahvistaa niitä. Mutta on olemassa myös muita painopistealueita, jotta Unkari on asettanut puheenjohtajavaltiona. Parlamentaarinen konsultaatio, tätä on usein kritisoitu jäsenvaltioissakin, koska tähän liittyy makrotaloudellisia kysymyksiä, sillä saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia reaalitalouteen. No, tämä on tietysti tärkeä kysymys, jota täytyy seurata. Tämä liittyy myös EU 2020-strategiaan. Viittasin jo puheeni alkuvaiheessa siihen, että sisämarkkinoilla on huomattavaa kasvupotentiaalia ja tätä, me em, tätä mahdollisuutta me emme saa menettää. Tämä on erittäin tärkeää tasapainolle Euroopan unionissa. On erityisiä tehtäviä, johon meidän täytyy paneutua, kaiken täytyy olla läpinäkyvää ja Euroopan parlamentti tulee olemaan mukana tässä prosessissa. Neuvosto totta kai toivoo, että kumppanuus Euroopan parlamentin kanssa jatkuu. Kiitos. E, proszę Państwa, te pięć wystąpień, trzy wystąpienia... Kiitos. Ja sitten haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu, mitä Euroopan tulevaisuuteen tulee. Ja haluaisin nyt vielä kerran muistuttaa, että sisämarkkinoiden uudistaminen on peräisin IMKO-valiokunnasta. Ja haluaisin myös kiittää herra Malcolm Harbouria ja hänen valiokuntaansa siitä, että tällainen ajatus on otettu esille. Tästä kaikesta on apua. Haluaisin kiittää myös komissaari Barnieria loistavasta puheenvuorosta ja siitä, miten hän otti esille julkiset hankinnat. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitä täytyy käsitellä ja varmasti puheenvaltio myös ottaa sen esille. Tämä on erittäin tärkeä Euroopan kansalaisille. Nämä ovat tärkeitä mietintöjä. Tämä on tärkeä keskustelu. Ja tämä näkyy myös siinä, kuinka monta valiokuntaa haluaa ottaa kantaa tähän kysymykseen. Kahdeksan valiokuntaa. Se on aika poikkeuksellista, että näin monta valiokuntaa on tehnyt lausunnon. Nyt sitten valiokuntien puolesta ensin edustaja Barea, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Totta kai. Tässä on kahdeksan valiokunta, Intavaliokuntakin ja olemme osallistuneet mietinnön laatimiseen. Sisämarkkinoiden vahvistaminen on 2020 strategian osa kasvuun perustuen. Euroopan unioni haluaa olla kansainvälinen toimija. Me olemme nyt globalisoituna markkinoilla ja meidän täytyy myös vastata haasteisiin. Haasteisiin myös yrityksissä, kansainvälisillä markkinoilla, ja näihin suuriin odotuksiin, suuriin mahdollisuuksiin täytyy tarttua, mutta tähän liittyy myös vastuukanto sosiaalisesti, kasvua sosiaalisesti ta- takaen kansalaisille, myös julkiset palvelut takaen. Se edellyttää, että me sitoudumme myös köyhyyden poistamiseen. Se on myös vuosituhat tavoite. Meidän täytyy teollisuutemme, yrityksemme perustaa tiedon mahdollisuuksiin tulevaisuudessa täytyy myös väärennyksiä ja piratismia torjua. Meidän puolustaa yrityksiämme niin, ettei kriteereitä viedä alaspäin sosiaalisissakaan hankkeissa. No, tämä on tärkeää myös kansalaisille Euroopan ulkopuolella ja Euroopassa. E, pan Diogo Feio, komissio Gospodarcza i Monetarna. Kiitos ja sitten seuraava puhuja, edustaja Feio. Herra puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsen Barnieta, kuten myös Rova Jörjä, joka siis edustaa neuvostoa. Kiitos myös IMKO-valiokunnalle. Ekon valiokunnan nimissä voin vain tähdentää näitä mietintöjä, joista nyt käymme keskustelua. Minä uskon, että ne heijastelevat varsin hyvin Montin edustamaa henkeä, Eli me haluamme vapautetut markkinat, jotka johtavat dynaamisiin ja innovatiivisiin sisämarkkinoihin. Tämä sopii erittäin hyvin myös EU 2020-strategiaan. Täällä on erittäin tärkeä asema myös näiden sanojen muuttamiseksi todellisuudeksi. PK-yritykset ovat talouden selkärankaa. Heitä on siis myös tuettava. Meidän täytyy luoda sellaiset puitteet taloudelliselle kasvulle, jotka perustuvat taloudelliseen hallintotapaan, sisämarkkinoihin ja siihen, että me saamme todellista kasvua aikaan. Uh, Kiitos. Edustaja Baldassar. Kiitoksia puhemies. Sisämarkkinoiden merkitys perustuu siihen, että me saamme vastauksia kysymyksiin, joita syntyy sisämarkkinoilla niin, että kaikki toimijat voivat osallistua sisämarkkinoihin, kuluttajat ja työntekijät mukaan lukien. Tämän tavoitteen edessä voin todeta olevani vain tyytyväinen siihen, mitä komission jäsen Barnier totesi tai mitä Parmitti on esittänyt. Minun mielestäni on joitakin painopisteitä, joita tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa Euroopan unionin tavoitteet. Erityisesti täytyy kohentaa PK-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Täytyy hallinnollisia esteitä poistaa. Helpotinen osallistumista myös julkisen hankintamenettelyyn. Meidän täytyy poistaa kaikki esteet sähköisen kaupan kehityksellä, tukea rahoituksella myös innovaatioita, varsinkin käyttäen joukkovelkakirjalainoja. Eurooppalaisissa hankkeissa tämä koskee varsinkin energia-, liikenne- ja televiestintäaloja. Lopuksi totesin vielä, että luomalla kestävää kehitystä yrityksissä voimme saavuttaa nämä työ yksityistavoitteetkin EU 2020 strategiassa. Näin voidaan tämänkin tavoitteet saavuttaa. Luoda markkinat, Kiitos. lisätä keskoa. Will be Madame Lee. Seuraavaksi edustaja Jaakon Saari työllisyysvaliokunnasta, olkaa hyvä. Puhemies, Jack Delors oli väärässä väittäessään, että sisämarkkinoihin ei voi rakastua, koska niin paljon kuumia tunteita on tämän

Haluan nyt sitten viitata tässä kollegan huomioihin. Me ehdotimme, että meidän tulisi tutkia vaikutuksia, joilla, joita sisämarkkinoilla on työllisyyteen. Tämä on paljon tärkeämpää. Meidän täytyy katsoa, että meidän täytyy heijastella kaikkia päätöksiä sosiaalisiin kysymyksiin. Siksi tarvitsemme vaikutuksen arvioinnin. Ja sitten vielä yksi huomio. Minä olin yllättynyt, kun täällä otettiin esille tietty saksankielinen termi Wirtschaftslenkung. Olin hieman yllättynyt siitä. Totta kai meidän täytyy sopeuttaa talouksiamme toisiinsa, mutta me emme voi edistää sisämarkkinoida niin, että me tällä tavalla ohjaamme taloutta. Me keskustelemme siitä, miten me saisimme vauhtia sisämarkkinoihin, mutta ensi vuonnahan meillä on jo merkittävä merkkipäivä. Ja siksi mielestäni herra Barnierin kannanotto oli hyvä, kun hän sanoi, että hän keskittyy muutamaan toimeen, jota ei tähän mennessä ole kes- käsitelty, jotka voivat antaa vauhtia sisämarkkinoille. Sisämarkkinat ovat valtava mahdollisuus meille kaikille. Se johtaa työllisyyteen ja tämänhän täytyisi olla kaiken tavoitteena, että ihmiset saavat työpaikkoja. Tämä on kaikkien parasta sosiaalipolitiikkaa, mitä me voimme tehdä, koska ihmiset, joilla on työpaikka, niin he voivat myös toteuttaa auttaa itseään ja siksi meidän täytyy tukea näitä toimia. Me tarvitsemme tasapainoisia toimia, jotka koskevat yrityksiä ja kansalaisia. Me haluamme saavuttaa sen, että me voimme tukea ennen kaikkea PK-yrityksiä, että ne voivat hyötyä tästä. Me tarvitsemme EU-patentteja jotta me voimme suojata innovatiivisia tuotteita. Me tarvitsemme enemmän määrärahoja, mitä innovaatioon tulee. Me tarvitsemme myös eurooppalaisen riskipääomamarkkinan. Ja sitten myös arvonlisäveroa tulisi harmonisoida. Tätä kautta me voimme myös antaa vauhtia sisämarkkinoita. Toisaalta me haluamme myös konkreettisia toimia, jotta me eh, saamme kansalaisten luottamuksen. Me Ehkä me tarvitsemme myös eurooppalaisia ähm, tutkintotodistuksia. Tätä kautta äh, ehkä saamme myös aikaiseksi enemmän liikkuvuutta Euroopan unionissa. Totta kai markkinoita täytyy myös valvoa. Tarvitsemme eurooppalaista markkinoiden valvontaa. Me emme halua, että syntyy mitään ongelmia sisämarkkinoiden puhemies keskeyttää. Ja tätä kautta ehkä saamme sitten lisää vauhtia sisämarkkinoille. Kiitos. Eh, edustaja De Angelis ITRE-valiokunnasta. Kiitos puhemies. Jos haluamme saada sisämarkkinoihin uudelleen luottamusta, täytyy panna kuluttajat etusijalle, kuten myös työntekijät ja yritykset. Täytyy kiinnittää erityisesti huomiota takuihin sosiaalisissa asioissa tulevilla yhtenäismarkkinoilla. Haluamme vahvistaa kansalaisten oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia tai julkisten palvelujen tarjoajia. Ja emme saa unohtaa sosiaalista ulottuvuutta, muuta mennään umpikujaan. Tarvitsemme talouskasvua, joka palvelee kansalaisia. Sellaisia normeja, jotka on tarjottu yrityksille, niin e, että saamme myös hyviä esityksiä. Siksi tämä toimintasuunnitelma pk-yritysten ympäristön parantamiseksi on tervetullut pääominen päivineen. Tarvitsemme innovaatioita ja alueellista kehitystä. PK-yritykset ovat taloutemme ytimessä ja sisämarkkinoiden vauhdin kasvun tai. Siksi voidaan saavuttaa nämä tavoitteet ja saada kasvu ja uuden kehityksen mallin, joka on kestävä ja saadaan laadukasta työtä. Kiitos. Edustaja Okoni eh, regivaliokunnasta, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, rouva ministeri, hyvät kollegat. Minulla on yksi asia sanottavana, yksi sana, joka ehkä leikkaa nykyistä suhdannetta, mutta joka vie eteenpäin tätä kunnianhimoa, kunnianhimo, joka on sisämarkkinoilla, joka on Euroopan kunnianhimo ja se kunnianhimo, että halutaan osoittaa kansalaisille se, että eurooppalainen rakennus ja eurooppalainen hanke on tehty hänen edukseen ja häntä varten. Minä haluan tervehtiä Michel Barnierta, joka tuo tälle hankkeille todellakin eh, tämän ulottuvuuden, jota itsekin haluan korostaa. Esi- eh, lausunnon valmistelijana eh, regivaliokunnassa. Olen todellakin tyytyväinen niistä ajatuksista, jotka tähän on sisällytetty ja koottu. On haluttu antaa erityistä painoa tietyille maantieteellisille alueille, kuten perifeerisille alueille. Lisäksi se, että annetaan eurooppalainen toimi, sääntö tietyille Euroopan tasoisille yrityksille ja lisäksi halutaan myös suosia alueellista kehitystä. Boris, bardzo proszę. Kiitoksia, edustaja Boris. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. EU 2020 strategian pitäisi tarjota meille kilpailukykyä ja kasvua. Sitä varten me tarvitsemme yhtenäismarkkinat. Olen kovasti arvostanut komission jäsen Barnier ja professori Montin lähestymistapaa. He ovat merkittävällä tavalla osallistuneet asian käsittelyyn. Nyt meille tulee 20 vuotta kuluneeksi yhtenäisasiakirjan hyväksymisestä, mutta vielä on työsarkaa. Ajatellaanpa teollisia tekijänoikeuksia. Niitä on suojeltava, jotta voidaan suojella luovuutta. Meidän täytyy yhteisesti siis myös jotenkin hallinnoida teollisia tekijänoikeuksia Euroopan tasolla. Meillä on hyvin selkeitä ajatuksia siitä, miten voitaisiin esimerkiksi suojella tuotemerkkejä, yksinkertaistaa sääntöjä ja määräyksiä. Tämä koskee myös esimerkiksi säätiö määräyksiä. Mielestäni, jos tämä onnistuu, se olisi hyvä uutinen PK-yrityksille, siis yhteismarkkinoilla. Kiitos. Kiitoksia. Voisitteko puhua hieman hitaammin, koska muuten tulkit eivät pysy perässä. Seuraavaksi Seuraava puhuja ei ole paikalla, joten seuraavaksi edustaja Manders oikeusasioiden valiokunnasta. Voorzitter, dat betekent dus dat ik extra minuten krijg van... Kiitos puhemies. Tämä varmasti tarkoittaa sitä, että saan herran Leenenkin minuutit. Haluaisin kiittää kiittää komissaaria ja kaikkia paikalla olevia. Mutta mielestäni tässä nyt puuttuu vielä muutama tärkeä näkökanta, jotka olen ottanut myös esille omassa tekstissäni. Professori Montia on kehuttu, mutta hän on sanonut, että tarvitsee enemmän oikeuksia, mutta mielestäni vähemmän on enemmän. Totta kai me tarvitsemme yhtenäistä lainsäädäntöä. Meillä ei pitäisi olla mitään 27 jäsenvaltion tilkkutäkkiä, mitä sääntöihin tulee. Mielestäni tästä puuttuu käsite markkinointi. Me parannamme sisämarkkinoita, meillä on huippujuristeja ja niin edelleen, mutta meillä ei ole siltaa, jonka yli pääsisimme kohti kansalaisia. Ja tässä on vaarana se, että me etäännymme kansalaisista yhä enemmän. Minä toivon, että seuraavien vuosien aikana voisimme painottaa sitä, miten voisimme kohdata yksittäisen kansalaisen ja tätä kautta saisimme sitten kansalaiset tukemaan Euroopan unionia. Tähän meidän tulisi investoida. Me tarvitsemme enemmän kommunikaatiota, jotta voimme käsitellä näitä asioita oikealla tavalla. Euroopan kansalaiset eivät erota komissiota, neuvostoa ja parlamenttia. Kukaan tässä ei nyt oikein voi reagoida kannanottoihin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Meillä on yksi, jokaisella on yksi edustaja, ikään kuin voisi puhua lähettiläästä. Siis tässä on vaarana, että uppeamme kuin Titanic. Kiitos. Slightly too fast. Sekin oli taas hieman liian nopeasti. Ja seuraavaksi sitten edustaja Van de Kamp, olkaa hyvä. Dank u zeer. Puhemies, kiitos. Haluan kiittää myös komissiota ja neuvostoa heidän alustuksistaan. Hyvin kiinnostuneena olen kuunnellut komission LIBE-valiokunnan lausuntoa ja kantaa sisämarkkina-asiassa. Meidän täytyy tukea sisämarkkina-ajatusta itsessään ja LIBE-valiokunta ei mitenkään ole poikkeus tässä yleistyneessä mielipiteessä. Ihmisten liikkuvuus on erittäin tärkeä periaate sisämarkkinoiden kannalta. Ne, jotka liikkuvat ja etsivät työtä, ovat todella tärkeitä sisämarkkinoiden kannalta. Sitten tässä on kauniita ajatuksia ja tavoitteita, mutta mikä on tulos? Olen tyytyväinen näistä 12 keskeisistä osa-alueista vipuvoimasta, joihin komission jäsen Barnier viittasi. Toivon mukaan me voimme saada etenemään tämän hankkeen, koska kilpailu, kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää. Kiitoksia kollega, hyvää huomenta päivää kaikille. Ja sitten Mazzoni seuraavaksi. On minuutti. Hänellä on minuutti. Mies, hyvä komission jäsen, ministeri, minä uskon voivani sanoa, että esittätte tehnyt erinomaista työtä. Se on arvostettavaa myös se, mitä komission jäsen ja neuvosto totesivat täällä mietinnössä on säilytetty se henki, joka on ollut myös innoituksena sisämarkkinoiden hankinnassa Montin tavoitteiden pohjalta. Saadaan uudet sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat, kaikki kaikkiaan 50 hanketta, aloitetta, jotka voidaan täällä parlamentissakin vetää yhteen 14 painopisteessä. Näissä toimenpiteissä on 19 osoitettu keskittämiselle markkinoilla niin, että se keskittyy kansalaisiin. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että todellakin onnistuisimme toteuttamaan täysimittaisesti yhtenäismarkkinat ja voidaan poistaa tämä etäisyys sisämarkkinoiden ja kansalaisten välillä niin, että työntekijätkin ja kansalaiset luottaisivat sisämarkkinoihin, voitaisiin edistää myös poliittista sosiaalista integraatiota, mutta varsinkin taloudellista, niin että jotenkin sisämarkkinat ymmärrettäisiin paremmin kansalaisten parissa. Minä uskon, että kaikki tämä, kaikki nämä tavoitteet ovat myös toimenpiteissä mukana näissä kolmessa vietinnössä. Kiitoksia. No- Kiitoksia edustaja Mazzoni. Tämän jälkeen, kun on kuultu valiokuntien valmistelijoita, kuullaan ryhmien edustajia. Ensimmäisenä puhuu Karas, mutta se ennen pari julkilausumaa. Tänään, hetkinen,